Niin, haluaisin ilmoittaa, että puheenjohtajakokouksen ehdotukset ilmoitetaan kaikille teille sähköpostitse. Tämä luettelo julkaistaan myöskin tämän päivän istuntoselostuksessa ja haluan myöskin muistuttaa teitä kaikkia siitä, että mahdollisten tarkistusten jättäminen on vielä mahdollista tähän iltaan kello seitsemään asti mahdollista ja että huomenna kello yhdeksän aloitamme istunnon aloittamisen yhteydessä äänestykset tästä asiasta. Ja haluan toivottaa teille kaikille oikein mukavaa illanjatkoa ja tällä tavalla tämän parlamentin istunto päättyy tähän. Hyvää illanjatkoa.